valtion avut. Joten annan puheenvuoron ensiksi kirjoittajalle herra Visserille, esittäjälle herra Visserille, vi, Visserille viisi minuuttia. Mevrouw de voorzitter, mevrouw de commissaris, Eurocommissaris Kroes is hier helaas niet vanwege aanwezig. Valitettavasti komission jäsen Kroes ei päässyt tänään, tänään paikalle. Toivottavasti hän toipuu pian poliittisesti katsottuna en todellakaan ole yhtä mieltä kanssanne niistä suunnitelmista, joita teillä on yleisradiotoiminnalle. Ivo Belletin ja Ruth Hieronymin kanssa viime viikolla järjestimme kuulemistilaisuuden tästä komission tiedonannosta yleisradiotoiminnasta. Ja voin kertoa teille, että tässä jäsenvaltioiden ala osoitti todella suurta kiinnostusta. Ja pääosastosta oli myös paljon ihmisiä paikalla. Eli tämä osoittaa, että aihe on äärimmäisen tärkeä. Pääjohtaja kilpailukysymyksissä oli koko aamun mukana keskusteluissa. Tässä työstetään sääntöjä, jotka koskevat yleisradiotoimintaa. Se, mitä komissiolta on tullut tässä asiassa, on todella asioita, ei voida hyväksyä. tämän kaikki tärkeää siinä, kun säilytetään kulttuurin moninaisuutta ja tiedotusvälineiden moniarvoisuutta. Minulla on paljon kritiikkiä komissiota kohtaan. Yleisradiotoiminta kuuluu kansallisen toimivaltaan ja jäsenvaltiolla täytyy olla tässä määrällä suunta. Kuten Amsterdamin pöytäkirjassa sanotaan, jäsenvaltiot omalla tavallaan järjestävät ja rahoittavat yleisradiotoimintaansa. Komission ja sen Cruzin suunnitelmaa puuttuvat toissijaisuusperiaatteeseen ja ovat korvaamassa kansallisia toimia eurooppalaisilla toimilla. Ja olen yllättynyt, että juuri te menette tähän suuntaan komission jäsenenä. Toiseksi minulla on epäilyksiä tämän ehdotuksen suhteen jälkikäteen tehtävistä tarkistuksista. Tässä annetaan paljon puheoikeutta tähän tahoille, jotka lisäävät byrokratiaa. Entä ketkä maksavat sitten tästä koituvat kustannukset? Yleisradio toimijat vaiko veronmaksajat? ehdotuksessa ei ole lainkaan joustavuutta ja tämä johtaisi siihen, että jäsenvaltiot eivät kykenisi enää täytäntöön panemaan sitä, mitä tässä määrätään. Ja kysymys siitä, minkälaiset olisivat jälkikäteisarvioinnin markkinavaikutukset, on tärkeä. Kolmanneksi olen huolestunut tästä ehdotuksesta siksi, että julkiset toimet eivät ole samalla tasolla. Teknologisia eroja on, samoin lähetysmekanismeissa on eroa ja koossa ja samoin kulttuurikysymyksissä. Ne säännöt, joita tässä ehdotetaan, ovat standardiratkaisuja. Tämä ei tule toimimaan. On olemassa eroja, jotka täytyy ottaa huomioon. Tässä huolenaiheeni. No nyt vielä lyhyesti tietoa viime torstain kuulemistilaisuudesta, jonka EPP järjesti. Komission edustaja oli hyvin myönteinen ja hän sanoi, että tekstissä on paljon yksityiskohtia ja komission ehdotusta täytyisi vielä muokata. Ehkä tätä lykätään maaliskuun viidennen päivän jälkeiseen aikaan, koska Tuota ennen kulttuurivaliokunta pitää aiheesta oman kuulemisensa. Pääjohtajan mukaan komissio ehkä joutuu laatimaan uuden ehdotuksen uusien tietojen valossa. Tämä on hyvä tulos. Ja siksi olin, olen nyt hyvin yllättynyt, koska komissio vihdoin avaa silmänsä ja se on valmis kuulemaan alaa, parlamenttia ja jäsenvaltiota. Tämä on hyvin toivottavaa. Nyt kysymys komissiolle. Ensinnäkin, pitääkö komissio kiinni näistä hyvin yksityiskohtaisista markkinatesteistä riippumattomien tahojen toteuttamana? Haluaako komissio siis pitää tästä kiinni vai luopuuko se näistä riippumattomista markkinausvalvojista ja testeistä. Entä sitten laatu, kuinka se taataan? Teksti, joka meille on annettu, merkitsisi sitä, että tässä tehtäisiin ero nykyisen yleisradiotoiminnan ja uusien tiedotusvälinemuotojen välillä. Ja haluaisin lisäksi kysyä komissiolta, onko se valmis tekemään uuden ehdotuksen, kun saadaan uutta tietoa neljänneksi miten komissio toimii tuomioistuimen päätöksen jälkeen Tanskan tapauksen kohdalla. Otetaanko se tässä huomioon vai ei? Ja viidenneksi, onko komissio valmis ottamaan parlamentin konkreettisesti mukaan työstäessään tätä yleisradiotoimintakysymystä? Toivottavasti komission parlamentin ja jäsenvaltioiden yhteistyöstä tulee hyvä niin, että tiedonantokin on onnistunut. Kiitos. Okay. Komission jäsen, olkaa hyvä. Madam President, uh, Rouva puhemies, kuten jo on mainittu, tai kollegani Rouva Cruz, hänen oli, hän joutui pieneen onnettomuuteen ja siksi hän ei voi olla kanssamme. 4. lokakuuta 2008 komissio julkaisi uuden eh, radiotoimintaa koskevan tiedonannon. Ja tämä oli laajan kuulemisen tulosta. Parlamentin kulttuuri- ja koulutusvaliokunta oli ajoittanut kuulemistilaisuuden viidenneksi maaliskuuta ja kuten sanottu, EPPDE-ryhmä on pitänyt tällaisen kuulemistilaisuuden viime torstaina ja siellä oli kilpailuosaston pääjohtaja Philip Lowe. Tämä vuoropuhelu parlamentin kanssa on erittäin tärkeää ja kuuntelemme ja yritämme vastata kysymyksiin. Tiedämme myös, että parlamentti on vuoden 2008 syyskuussa päättänyt, että valtion tuki radiotoiminnalle myönnettäisiin siten, että ne voivat täyttää tehtävänsä dynaamisessa ympäristössä. Tämä vastaa täysin omia näkemyksiämme. Mitä tulee yksityisen ja julkisen radiotoimintaan, molemmat ovat tärkeitä. Kaksinainen järjestelmä on, eri, on sellainen arvo Euroopan media maisemassa, jota on vaalittava kaikilla tasoilla – mitä tiedonantoluonnokseen tulee, siinä yritetään vahvistaa komission valtion tukikäytäntöä vuoden 2001 tiedonannon mukaisesti ja sillä varmistetaan, että meidän säännöt heijastavat koko muuttuvaa mediamaailmaa siten, että nyt nykyaikaistetaan tiedonantoa, siis sen tarkoituksena on avoimuuden ja oikeusturvan parantaminen. Siinä sanotaan, että julkisen radiotoiminnan harjoittajat toimittavat AV-palveluita kaikilla mediapohjilla siten, että samalla halutaan kannustaa toimijoita niin, että he voivat pysyä toimien markkinoilla on kysymys siitä, että halutaan ta- tasapainottaa negatiiviset vaikutukset. Me, miksi meillä sitten on tämä testi? Se, että meillä on tämä kansallisella tasolla, se auttaa välttämään sen, että komissio joutuu puuttumaan asioihin, koska se jatkuvasti saa valituksia erilaisista rajatapauksista, joissa julkinen mediatoiminta – itse asiassa ei merkitse mitään lisäarvoa kansalaisille, mutta markkinavaikutus on kuitenkin huomattava. Komissio on sitä mieltä, että jatkuva väliintulo tällä sektorilla ei olisi subsidiaarisuushengen mukaista. Siksi me haluamme, että jäsenvaltiot jakavat komission vastuun mitä tulee markkinavaikutusten mm, valvontaan, mitä valtion tukea saavaan radiotoimintaan tulee. Haluamme varmistaa sen, että uudet mediapalvelut tosiaan täyttävät sosiaaliset, demokraattiset ja kulttuuriset kuuntelijoiden ja katsojien tarpeet samalla rajoittaen sen mahdollisen vahingon, jota, siis tai minivoimat vahingon, jota valtion tuki saattaa merkitä. Emme ole sitä mieltä, että Amsterdamin testi olisi perusteeton. Tietysti mikä tahansa testi merkitsee työtä, mutta minimi työ, jota vaaditaan, on kuitenkin välttämätön. Tämä testi on, se koskisi uusia palveluja ja tässä meidän ehdotuksemme jättää hyvin laajan pelivaran jäsenvaltiolle. Jokainen jäsenvaltio voi päättää itse milloin uusi AV-palvelu itse asiassa ansaitsee tai on sen arvoinen, että se pitäisi testata. Myös pilottihankkeet suljetaan pois testistä, joten näin ollen yksityisen radiotoiminnan harjoittajat voivat tehdä kokeiluja ilman mitään alustavia testejä. Tämä jättää jäsenvaltiolle täyden vapauden valita omat toimintamenettelynsä ja ne instituutiot, jotka soveltavat testin. Ja lopulta on syytä mainita, että pienemmät jäsenvaltiot, kuten esimerkiksi Belgia ja Irlanti, käyttävät jo tällaisia testejä. Näiden maiden ratkaisut ovat suhteellissa niihin resursseihin, jotka niillä on. ei ole myöskään kysymys siitä, että halutaan puuttua toimitukselliseen vapauteen. Tämä testi vaatii sen, että täytetään sosiaaliset, demokraattiset ja kulttuuritarpeet yhteiskunnassa ja että ma- markkinavaikutus on kohtuullinen, jotta voitaisiin turvata toimitus riippumattomuus, toimituksellinen riippumattomuus, sanomme luonnoksessa, että siis puhumme testeistä, jotka julkinen sen radiotoiminta tekisi itse. Siis Amsterdamin testi pitäisi pitää mahdollisuutena pitemminkin kuin Siis sen avulla voimme median moninaisuuden taata, mitä tulee sekä kaupalliseen mediaan, lehdistöön ja, ja erinomaiseen julkiseen mediaamme. Vamos passar ao, ao conjunto de oradores que falam em nome dos grupos políticos, em primeiro lugar, e em representação. Kiitoksia. Nyt uh, puhumme, nyt puhujat poliittisista ryhmistä EPP, Ivo Paljon kiitoksia, arvoisa puheenjohtaja, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Voisitteko välittää kollega Kruusille pikaisen paranemisen toivomukset ja toivomme todellakin, että kolleganne on mahdollisimman pikaisesti täällä taas paikalla. Ja sitten asiaan olemme tietenkin tyytyväisiä siihen, mitä te sanoitte komission edustajana, eli että komissio tätä asiaa tulee seuraamaan jatkossakin ja että kaikille tarjotaan mahdollisuudet tasaväkisiin toimintamahdollisuuksiin. Tämä on erittäin tärkeä asia, sillä kyse on siitä, että laadun korkea taso voidaan säilyttää. Mitä kollega Visser on jo selkeästi sanonut, niin tästä meidän täytyy lähteä liikkeelle. Yhden lisää huomion haluaisin esittää siihen liittyen, mitä juuri totesitte. Eli nämä markkinavälineet, jotka esittelitte, joita sovelletaan jo Belgiassa, se on osittain paikkansa pitävä, toisaalta taas ei, sillä tällainen vaikutusanalyysi on tehty yhteyden toimesta, mutta ei näiden menetelmien osalta niin kuin tässä ehdotuksessa ne esitetään. Joten tässä on hiukan erilainen tämä todellisuus. Meillä on seuraavanlaisia huolenaiheita tähän ehdotuksen liittyen, ja keskeisin niistä on se, että kun katsomme Lissabonin sopimusta, niin tällä hetkellähän tilanne on sellainen, että monet jäsenvaltiot toimivat siten, että julkiset yleisradioyhtiöt ovat media-alan katalysaattoreita. Ja se on tärkeä asia, mutta kun katsomme tätä hallinnollista paapomista, minun mielestäni se on kyllä askel väärään suuntaan uusien foorumeiden muotoileminen, viittaan tässä digitaaliseen kontekstiin, eli laajakaista asiat ja muut, niihin siirtyminen, se edellyttää melkoisia investointeja. Meidän täytyy saada sekä julkinen sektori että yksityiset yritykset tähän mukaan, koska sitä kautta saadaan hyvin laaja-alainen tarjonta aikaiseksi ja minä uskon, että sitä kautta saadaan myöskin kilpailua lisättyä ja minä uskon, että sitä kautta myöskin kuluttajat voivat hyötyä tästä eniten. Mutta älkää ymmärtäkö meitä väärin. Me todellakin haluamme löytää tasapainoisen kilpailuasetelman sekä yksityisen että julkisen sektorin välillä. Se on erittäin tärkeää, jotta me todellakin saavutamme sen laadullisen korkean tason. Ja lisäksi tietenkin jokaisen pitää kertoa, millä tavalla julkisen varoja on tässä kehitystyössä käytetty. Se on nyt ihan selvä asia ja me olemme vakuuttuneita siitä, että tällä hetkellä käytettävissä olevat välineet eivät sitä vielä mahdollista. Ja saisin esittää vielä esimerkin tästä Britain BBC-järjestelmä, BBC-yhtiön käyttämästä menettelytavasta. Minä uskon, että se on erinomainen esimerkki ja minä uskon, että komissio varmaankin haluaa jatkossa toimia juuri tällä, tällä tiellä. Kiitoksia. Katerina Vatseli, minuuttia. Katerina Vatseli, kolme minuuttia sosiaalidemokraattisesta ryhmästä. Arvoisa puhemies, hyvä komission jäsen Rova Vasilu, toivon teille hyvää uutta vuotta. Samoin Rova Krutselle toivon pikaista parantumista. Pitää seurata valtion tukia TV-kanaville. Tämä oli ranskalainen aloite. Ja nyt se on sitten levinnyt laajemminkin, on pohdittu sitä, mikä on median asema tällä tasolla Euroopassa ja kansainvälisesti ajatellen. Kun tarkastellaan televiestintäpakenttia uudestaan, niin itse asiassa siinä uudelleen järjestellään Euroopan tasolla – sitä, miten nämä palvelut on jaettu. Siinä tarkistetaan myös rahoituskriteerejä, laitostoiminnan rahoituskriteerejä. Tämä on erittäin tärkeää, koska tätä kautta voidaan tarkistaa näiden tarkistuksen tila ottaen huomioon tietoyhteiskunta, innovaatio ja yleishyödylliset taloudelliset edut. Tämä on suuri poliittinen kysymys, jota pitää nyt pohtia ja meidän pitää pystyä siihen vastaamaan. On selvää, että keskustelu valtion rahoituksesta ja aivan eri, keskittyy aivan erityisesti julkisiin kanaviin, niin kuin ne on jäsenvaltiotasolla eri maissa määritelty, kun otetaan huomioon se seikka, että resurssit ovat rajalliset ja että kuitenkin kiinni, niillä on olennaisen ratkaiseva rooli yleisen edun kannalta. TV- ja radiotoiminnan keskeinen rooli muuten on myös mainittu Amsterdamin pöytäkirjassa. Samoin me itse mainitsimme tämän vuonna 2001 ja komissio on myös todennut, että on olemassa jo tällainen foorumi. Ja tämän foorumin yhteydessä julkisten palveluiden rooli televiestinnässä on aivan selvä, mutta nyt on uudestaan avattu mainittu julkisen rahoituksen osuus ja tässä pitää ottaa huomioon uudet tekijät, samoin tietyt aloitteet. Samoin mitä tuloksia näistä aloitteista on tullut, joskus on tahallisia, joskus tahattomia tuloksia, pitää myöntää, että joskus on syntynyt tietynlaista sekaannusta, hämmennystä yksityisen ja julkisen sektorin välillä. Haluaisin käsitellä konkreettisempiakin kysymyksiä, kun puhutaan julkisen palvelun mandaatista, sitä ei pidä sotkea Rahoitusmekanismi näiden palveluiden yhteydessä. Nimittäin kun valtion TV-lläkin voi olla kaupallista toimintaa, se voi vaarata tietyn osuuden mainonnalle, niin kuitenkin joissakin tapauksissa, esimerkiksi Ranskassa, on päätty toimia toisella tavalla, mennä hiukan taaksepäin. Myös ka- kaupalliset kanavatkin ovat velvoitettuja tarjoamaan julkista palvelua. Nekin siis ovat tärkeässä roolissa ja tämä on ratkaisevan tärkeä tekijä, kun ajatellaan EU-ta markkina-alueena. Vielä lopuksi, puhemies, yhdestä asiasta. Tässä on siis tarkoitus tutkia julkista rahoitusta, mutta tähän liittyy tiettyjä ongelmia. Ensinnäkin on vaara siitä, että viiveitä tapahtuu, ja sitten onko tämä kaikki todellakin lainsäädäntömme mukaista. Usein ju- julkinen apu yleisradiotoiminnalle, sitä täytyy tutkia kansainvälisesti välisten suhteiden kontekstissa, koska EU ja toimielimet ovat varsinaisia kolosseja ja pitää välttää että ei heikentä toimintaa. Kiitoksia. Nyt Herra Ignaz Guardans Gambo, alderyhmän puolesta kaksi minuuttia. Eh, Kiitos, yritän puhua lyhyesti ja tietenkin ensin haluan tervehtiä lämpimästi komission jäsen Kruus ja toivon, että hän pian paranee. Ainakin täällä on pantu suolaa jalkautua, mutta ilmeisesti muualla näillä ei ole välttämättä ollut. Tämä vahinko tapahtui. Tämä on tärkeä kysymys tänään ja näin ollen tämä keskustelun tärkeä kysymys on pyytää komissiolta, että se selittää tämän keskustelun olemassaolon oikeutuksen parlamentilla pitää olla selvää, että ennen kuin muotoillaan tällainen komission tiedonanto, meidän pitää todellakin voida luottaa, että täällä käytetään, käydään asiasta keskustelua, koska tässä pelissä ei ole vain TV-mallimme, tähän liittyy paljon muutakin, koska kuten tiedämme, audiovisuaalinen direktiivi ei ole sellainen kuin aikaisemmin sitä pidimme. Se liittyy sisältöihin, joskus on tällainen lineaarinen, joskus taas ei foorumi käytössä. Kaikki on tavallaan yhteydessä toisessa tavalla tai toisella. Sitten puhutaan julkisesta radio- ja TV-toiminnasta. Ei voida enää käsitellä asiaa samoin kuin 70-80-luvulla. Toisaalta on selvää, että keskustelua täytyy käydä kaikki, mihin tänään pannaan julkinen palvelu, etiket ei välttämättä ole julkista ja mitä, te, mitä harjoitetaan julkisella rahoituksella, ei se välttämättä saa oikeutusta tällaiselle rahoitukselle, mutta samanaikaisesti, ja tämä liittyy myös huolemme uskoakseni, että julkisella TVllä on valtavasti merkitystä, kun se pyrkii suojelemaan kulttuurista monimuotoisuuttamme ja kielestä monimuotoisuuttamme ja on pohjana tavallaan yhteisöiden rakenteille, koska se pyrkii muuhunkin kuin voittoihin. Ja tämän rahoituksen tasapainosta pitää suojella, pitää etsiä raho- uusia rahoitusmalleja, pitää olla luovia, pitää käydä keskustelua, mutta emme voi toimia niin, että vaarannamme jotakin, joka on äärimmäisen tärkeää yhteiskunnillemme, kuten tämänhetkinen yleisradiotoiminta on. Kiitos. Eh, Kiitoksia. Nyt Vihreän ryhmän puolesta Helga Trypel, puolitoista minuuttia. Hyvä komission edustaja, hyvät kollegat. Barroson komissio oli asettanut yhdeksi suureksi poliittiseksi tavoitteekseen että e, liiallinen eurooppalainen sääntely poistettaisiin. Nyt kun katsotaan näitä ehdotuksia, niin vaikutelma on se, että juuri näin toimitaan. Ja EPP-ryhmän viime viikon kuuleminen osoitti, että on suuria epäilyksiä sen suhteen, kuinka voimakkaasti te puututte jäsenvaltioiden toimivaltuuksiin. Ja tämä, mikä tässä meillä on pöydällä, se on kyllä ehdotus, joka saa aikaan liikaa sääntelyä, emmekä voi sitä hyväksyä. Meidän täytyy tarkastella yleisradiotoimintaa ja yksityistä radiotoimintaa, mutta juuri digitaalisella aikakaudella tämä tarkoittaa sitä, että julkisradiotoiminnan täytyy edistää kulttuurillista ja yhteiskunnallisia arvoja eh, ja laatua ja tätähän me vaadimme myös Lissabonin strategian puitteissa. Jos tätä ei mahdollista yleisradiotoiminnalle, niin silloin siitä tehdään eräänlainen ö, dinosaurus, ö, muinaisjäänne, joka ei voi kehittyä oikealla tavalla. Jos ajattelemme talous- ja rahoituskriisiä, me kaikki olemme ymmärtäneet, että markkinoita on säänneltävä sosiaalisesti ja ekologisesti. Tällä tavoin ei vastusteta markkinoita, vaan halutaan oikeudenmukaisia markkinoita. Ne ovat säännellyt markkinat ja tämä koskee myös myös tätä suhdetta yksityisten ja julkisten sen radiotoiminnan välillä, jos haluamme menestystä digitaalisessa maailmassa. Kiitoksia. Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia, Esquerda Nórdica Verde. Kiitoksia. Erik Mayer, kaksi minuuttia. Puhemies, 80 vuoden ajan julkisradiotoiminnan tehtävänä on ollut informoiminen ja erityisesti siihen on investoitu julkisia varoja. Lisäksi tätä toimintaa on tehostettu Alankomaiden mallin mukaisesti. Tarkoituksena on kuitenkin varmistaa riittävien varojen saaminen esimerkiksi mainonnan kautta mutta kyse ei ole vain ainoastaan radio-tv-lähetyksistä, vaan myöskin varojen kerääminen esimerkiksi printatun median avulla. Meidän täytyy katsoa, minkälaisia uusia toimintamahdollisuuksia avautuu. Viime vuosien aikana ei ole ilmennyt mitään suuria ongelmia edellyttäen, että olemassa olevia määräyksiä on noudatettu. Tällä hetkellä ongelmana on juuri se, että tiettyjä ryhmiä on heille on suotu parempia mahdollisuuksia pienemmille toimijoille. Meidän täytyy varmistaa, että tätä ei jatketa tulevaisuudessa, vaan että nykyisistä markkinavääristymisistä päästään eroon. Eli tässä on olemassa selkeä ristiriita julkisen ja yksityisen sektorin intressien välillä. Yleisradiotoiminnan tulevaisuus riippuu pitkälti siitä, millä tavalla sen toimintamahdollisuuksia rajoitetaan tulevaisuudessa. Erityisesti jos ei huomioida parlamentin ja 19 jäsenvaltion esittämät huolenaiheet. Viime vuosien aikana jäsenvaltiot ovat pyytäneet komissiota luopumaan tästä hankkeesta, ja se on ainoa mahdollisuus päästä eroon tästä nykyisestä heikosta tilanteesta. Ja voin olla pitkälti samaa mieltä siitä, mitä kollega Fischer sanoi ja mitä muutkin kollegat ovat kantoinaan esittäneet. Kiitoksia. Kiitoksia. Nyt muut puhujat. Manolis Mavromaatis, kolme minuuttia. Presidente. Kirja Petropos. Kiitoksia herra puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, niin kuin muut ovat täällä jo todenneet ja erityisesti ne, jotka ovat allekirjoittaneet niin tämän suullisen kysymyksen. Ja niin kuin viime viikollakin kuulumistilaisuudessa todettiin, niin on tärkeää, että jul- julkisen sektorin yleisradiotoimintaa pidetään eräänlaisena kansalaisille tarjottavana palveluna. Mitä tulee riippumattomaan valvontaviranomaiseen ja monimuotoiseen ohjelmatarjontaan, niin niiden pitäisi perustua kansallisiin toimintamahdollisuuksiin, pitäisi ottaa kansalliset kulttuurit huomioon. Kilpailun näkökulmasta katsottuna on erittäin tärkeää, että komissio etsii uusia mahdollisuuksia suojella julkista yleisradiotoimintaa. On tietenkin selvää, että me tiedämme tarkkaan, mitkä ovat toimintamme tavoitteet, koska sitä kautta voidaan varmistaa, että julkiset varat kohdennetaan oikealla tavalla. Lisäksi meidän täytyy panostaa myöskin avoimuuteen. Viittaan tässä siis siihen, millä tavalla julkisia varoja käytetään. Ja erittäin tärkeää on, että uudet toimintamallit eivät johda lisääntyvään hallinnolliseen työtaakkaan. Joukko viestimien lukumäärä kasvaa kasvamistaan ja tästä syystä me tarvitsemme tehokkaita valvonta mekanismeja. Meidän täytyy huomioida kulttuurilliset ja kielelliset eroavaisuudet – ja juuri tästäpä syystä meidän täytyy varmistaa, että ohjelmatarjonta on mahdollisimman laadukasta. Lisäksi meidän täytyy varmistaa, että kilpailu on reilua, jotta kaikille toimijoille avautuvat yhtäläiset mahdollisuudet. Ja näin voidaan varmistaa, että yleisradio toiminta tarjoaa sellaisia palveluja, jotka ovat kaikkien kansalaisten toivomusten mukaisia, kuten esimerkiksi olympialaiset tai jalkapallomaailmastaisuuskilpailut. Me tiedämme, että yksityiset sektorit investoivat tämän tyyppisiin tapahtumiin enemmän kuin julkisoikeudelliset yhtiöt. Ja tämä saattaa johtaa siihen, että tällaiset suuret tapahtumat eivät olekaan enää kaikkien kansalaisten käytettävissä. Mutta meidän täytyy tietenkin muistaa myös juuri kaupallisten yhtiöiden toiminta. Julkisoikeudellisen yleisradioyhtiöiden tehtävää ei missään nimessä saa vähätellä. Meidän täytyy varmistaa, että kyseiset yhtiöt tarjoavat kansalaisille heidän oikeuksiin kuuluvat ohjelmat. Kiitoksia. Gracias, Kiitoksia Manolis Vadiaikuchet. Kiitoksia. Minäkin yhdyn toiveisiin siitä, että Rova Cruz toipuu nopeasti. Haluaisin hiukan kommentoida yleisesti radio lähetystoiminnan tiedonannon uudistusta. Mielestäni niin tämä uudistus on kuitenkin myönteistä ja jos siinä pystytään sopeuttamaan 2001 sisältömuutoksiin teknologisesti ja muutenkin yhteisön muutoksiin. Tässä pitää säilyttää vuoden 2001 tiedonnan sisältö, joka oli ratkaisevan tärkeä yleisradiotoiminnalle silloin, kun pyrittiin takaamaan demokraattinen laatu ja pluralismi, mutta pitää kuitenkin voida määritellä ja rajoittaa valtioiden tasolla sisältökysymyksiä. Samoin pitää voida valita itse rahoitusmalli, jotta vältetään vapaan kilpailun vääristymät. Myös ja tarvitaan ulkoista riippumatonta valvontaa lähetystoiminnassa ja tässä korostan keskeistä roolia, joka audiovisuaalisen sääntöviranomaisilla on. Mitä tulee ehdotuksen uusiin kohtiin, arvostan kovasti tätä ja etukäteisvalvontaa julkisessa radiotoiminnassa, mutta pitää kuitenkin säilyttää tarvittava määrä joustoa, jotta voidaan sopeuttaa tilanne jokaisen valtion tilanteeseen. Ja lopuksi olen sitä mieltä, että täytyy tutkia erityisen tarkasti sitä mahdollisuutta, että tietyt palvelut mukaan lukien julkiset audiovisuaaliset palvelut voivat saada tavallaan taloudellista korvausta kansalaisilta, jotka nauttivat näistä palveluista, kun otetaan huomioon universaali ilmainen luonne, joka yleensä on liittynyt julkisiin palveluihin. Tähän liittyy tietty riski, että voidaan sulkea pois tietyn tyyppistä rahoitusta, mitä toivon, että komissio ottaa huomioon. Minun kommenttini, kiitoksia. Gracias, Maria. E eh, agora aceptada, Vandenburg, 3 minuuttia. Kiitoksia, Ike Vandenburg, kolme minuuttia. Eh, Kiitoksia. On selvää, että asia, josta tässä on kyse, on jännite julkisen edun ja yhteiskunnan roolin välillä ja toisaalta eh, oikeudenmukainen kilpailu ja sisämarkkinoiden toiminta. Eh, raja julkis sen yleisradiotoiminnan ja yksityisen radiotoiminnan, mutta myös muiden medioiden välillä hämärtyy entisestään. Ja tämä erityisesti koskee uusia medioita, kuten äh, internet, iPod ja niin poispäin. Kuten monet täällä ovat sanoneet, yleisradio, julkinen yleisradiotoiminta on usein johtava toimija, kun palveluita innovoidaan, mutta tämä on tietenkin vaikutus, joka on rajat ylittävä ja myöskin e, sektoreiden rajat ylittävä, joten on tärkeää olla johdonmukainen yleisradiotoiminnan välillä ja yleishyödyllisten taloudellisten palveluiden välillä. Ja tämä on asia, jota me olemme käsitelleet talousasian valiokunnassa täällä parlamentissa. Erityisesti tämän valiokunnan pse jäsenet ovat korostaneet sitä, että on tärkeää luoda enemmän oikeudellista varmuutta yleisöllisille taloudellisille palveluille ja me haluaisimme puitedirektiivin, ja sektorikohtaista lainsäädäntöä eh, tässä asiassa, jotka päätettäisiin poliittisella tasolla. Eh, konsultaatio, tiedote luonnoksesta, eh, joka on meillä edessä, niin sitä voidaan kommentoida 15. tammikuuta asti ja on tärkeää antaa selkeä merkki jälleen kerran Me PSE-ryhmässä haluaisimme tällaista horisontaalisempaa, yleisempää puitteistoa. Se olisi tärkeä väline, jossa voitaisiin käydä keskustelua. Tätä keskustelua yleisarjotoiminnasta voitaisiin sitten käydä laajemmassa kontekstissa. On tärkeää katsoa, kuka päättää päättää säännöistä ja millainen tasapaino säännöissä saadaan aikaa markkinaetujen ja julkisen edun välille. Ja minulla on sellainen vaikutelma, että nämä markkinatestit, joista tässä tiedonannossa puhutaan, e, niiden pitäisi asettaa etusijalla markkina e, e, edut eikä niinkään niin nämä julkiset ja tämä on juuri se asia, jota mekin halusimme näillä uusilla horisontaalisilla säännöillä yleisöllisistä taloudellisista palveluista. Nyt on hiukan yllättynyt, kun EPP tällä tavoin keskittyy tähän, näihin yksityiskohtaisempiin aiheisiin, vaikka he ovat kovin epäröiviä kun oli kyse siitä, että he antaisivat tukensa tälle meidän yleisemmälle puitteistolle, koska e, tässä yleisradiotoidossakin jos, jo on niin, että jos ei ole selkeämpää yleistä puitteistoa, joka korostaa enemmän e, julkista etua, niin sitten aina markkinaedut tulevat dominoimaan, tulevat pääsemään läpi tällaisessa e, keskustelussa, jota haluaisin jälleen kerran vedota siihen, että saisimme tällaiset puitteistot yleisöllisille taloudellisille palveluille, jotka saisivat aikaan paremman tasapainon näiden eri etujen välillä. Kiitoksia. Ermin Boskurt, kolme minuuttia. Paljon kiitoksia, herra puhemies. Tarkoituksena on vaalia kulttuurillista monimuotoisuutta Euroopan unionissa ja demokratian vaalimista, niin kuin komissiokin totesi. Kansallisesti katsottuna yleisradiotoiminnalla on keskeinen merkitys ja meidän täytyy katsoa juuri markkinoiden suuntaan uusien medioiden syntyessä. Minun mielestäni ei olisi hyvä, että Brysselistä käsin sanellaan, miten kansallisella tasolla järjestelmä toteutetaan niin kauan kuin kansalaisille tarjotaan heidän tarvitsemia palveluita ja tästäpä syystä me emme tarvitse tämän tyyppistä markkinavalvontajärjestelmää. Mitä tulee sitten byrokratiaan, niin mielestäni on hyvä tarkistaa asioita, mutta meidän täytyy myöskin varmistaa, ettemme jo synnytä uusia kustannuksia uudisien määräyksien hyväksymisen myötä. Mitä tulee palvontaan, niin palveluiden tarjotaan, niin haluaisin sanoa, että käytännössähän tilanne on sellainen, että sekä vanhat että uudet palvelut ovat samantyyppisiä. Kyse ei ole vain ainoastaan markkinoista, vaan myöskin julkis yleishyödyllisistä palveluista, kuten yleisradiotoiminnasta. Ja komissiohan on meidän kansamme tästä samaa mieltä. Ja nyt kysyisinkin komissiolta, että kun katsomme tätä tiedonantoa, niin löytyykö siitä jossain vaiheessa juuri tämäkin aspekti uudestaan? Eli että vastuu on jäsenvaltioilla, mutta että samalla otetaan huomioon yleishyödyllisiin palveluihin liittyvät määräykset, jotka laaditaan yhteistyössä parlamentin ja neuvoston edustajien kanssa. Kiitoksia. Thank you. E Kiitoksia. Nyt eh, jatkamme menettelyä ilman puhujalistaa. Yksi minuutti, herra Thomas Mann. Thomas Mann. Okay, Dank, Herr Präsident. Hyvä, kiitoksia puhemies. Yleisradio on enemmän kuin taloudellinen tekijä. Olin EPP-kuulemisessa viime viikolla Brysselissä ja siinä näki, kuinka, millainen merkitys tiedon ja kulttuurin monimuotoisuudella Euroopassa on. Jos 22 jäsenvaltiota vastustaa tätä muutosta tai tiukentamista, koska meillä on erilaiset puitteet eh, ja olosuhteet, niin sitten eh, on väärin, että eh, luodaan tällainen kattava hallinto ja hankala ennakkoarviointijärjestelmä kyllähän meillä on jo yleisradiotoiminnan valvonta elimiä, jotka tarkastavat sen, miten teknologiaan sopeudutaan, miten, onko kilpailu oikeudenmukaista. Minä olen tällaisessa yleisradioneuvostossa mukana. Ja julkisuus valvoo tätä yleisradiotoimintaa. Tällä tavoin toimii kunnollinen mediapolitiikka. Eh, signora Eh, pane předsedající souhlasím se svými kolegy že. kiitoksia puhemies olen samaa mieltä niiden kollegojen kanssa jotka sanovat että julkinen tuki julkisten ja yleisradiotoiminnalla tarvitsee selvennyksiä. Sitä olemme vaatineet parlamentista. Haluaisin korostaa kuitenkin muitakin kirjallisia kysymyksiä, joita komission pitäisi mahdollisimman nopeasti tarkastella. Mainitsen kolme ongelmaa. Ensinnä meidän täytyy ottaa mukaan antennit yhteistalouksissa mukaan lukien viisi artiklan poikkeukset myös koskien digitaalisia lähetyksiä. Se koskee monia mm, kansallisia, varsinkin useissa valtioissa. Sitten pitää tukea parempaa koordinaatiota kansallisissa yleisradiotoimintaneuvostoissa niin, että julkisen palvelun sääntöjä sovelletaan paremmin ja meidän pitää myös paremmin koordinoida kansallisia valvontaneuvostoja, jotta varmistetaan se, että sisältö, joka on haitasta lapsilla, ei saa lähetysaikaan. Eh, paljon kiitoksia. Sitten annan puheenvuoron komission jäsen Androla Vassiljulle. Eh, kiitoksia oikein paljon. Haluaisin kiittää kaikkia tästä hyvin hedelmällisestä keskustelusta ja tulen välittämään nämä viestit kollegalleni Kruusille. Yritän kuitenkin kommentoida ainakin joitakin huomioitanne. Amsterdamin pöytäkirjan mukaisestihan meidän täytyy löytää tasapainoinen lähestymistapa, jossa huomioidaan myös valtion tuki että kilpailu. Me haluamme, että jäsenvaltiot ovat vetovastuussa, koska muuten ajaudumme sellaiseen tilanteeseen, että me joudumme sanelemaan toimintaa Brysselistä käsiin valituksiin perustuen. Meidän täytyy tarjota jäsenvaltioille enemmän mahdollisuuksia yleis radiotoiminnan muokaamiseksi edellyttäen, että kilpailulainsäädännön määräyksiä huomioidaan. Yleisradiotoiminnan pitäisi olla innovoivaa, sen sivistävää ja myöskin viihdyttävää. Tästä olemme myöskin komissiossa samaa mieltä, mutta jäsenvaltioiden tulisi tehdä päätöksiä sen suhteen, millä tavalla yleisradiotoimintaa rahoitetaan, niin kuin selvällä tavalla Amsterdamin pöytäkirjassakin sanotaan. Yleisradio toiminnan harjoittajien mahdollisuutena pitäisi olla uusien projektien vapaa hyödyntäminen. Me olemme sanoneet, että pilottihankkeet eivät kuulu näiden tarkastustoimenpiteiden joukkoon. Me olemme tunnustaneet sen, että varoja pitäisi tarjota tämän tyyppiselle toiminnalle. Esimerkiksi siten, että julkis yleisradioyhtiöt tarjoavat mahdollisimman laaja-alaista ohjelmatarjontaa ja näin tulee tuo tilanne olemaan myöskin jatkossa. Ja komissio haluaa varmistaa sen, että julkis, julkisen sektorin toimijat ja yksityisen, se, yksityisen sektorin toimijat voisivat yhdessä tarjota tämän tyyppistä ohjelmaa. Ja näin voidaan vaalia sekä sosiaalisia, kulttuurillisia että muitakin kansallisia tarpeita. Ja nykyiset sopimukset antavat mahdollisuuden tämän tyyppisen toiminnan rahoittamiseen. Näin voidaan varmistaa, että media-alallakin hyvinkin nopeasti tapahtuvat muutokset voidaan huomioida. Mutta meidän täytyy myöskin tarjota riittävästi virikkeitä yksityisen sektorin toimijoille. Vain ainoastaan tätä kautta voimme saavuttaa Lissabonin sopimuksen esitetyt tavoitteet. Ja on tietenkin selvää, että jatkossakin yleisradioyhtiöt voivat halutessaan tarjota kaupallisiin perusteisiin nojautuen uuden tyyppistä ohjelmatarjontaa tai palvelutarjontaa. Voin vakuuttaa teille arvon kollegat, että me huomioimme todellakin sen, mitä kuulemistilaisuudessa sanotaan. Ja me tulemme huomioimaan myöskin esitetyt huolenaiheet. Ja minä tulen pyytämään yksikkömme edustajia tarkastamaan niitä ehdotuksia, joita te olette esittäneet ja mitä myöskin neuvoston puolelta olemme kuulleet. Kiitoksia. Kiitoksia. Tällä tavoin keskustelu päättyy. Nyt menemme viimeiseen kohtaan on nimittäin seuraavien mietintöjen lyhyt esittely artiklan 45 kohta 2 mukaisesti työjärjestyksestä me tulemme nyt tarkastelemaan eri mietintöjä.